colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point in our item, may I ask... Hyvät naiset ja herrat, because we starting... pyytäisin teitä istuutumaan. So, Aloitamme äänestyksen. It was uh, the last coordinators meeting. Anteeksi, että olemme 15 minuuttia myöhässä. Tässä oli koordinaattorinen kokous juuri ennen joulua ja halusimme käydä mahdollisimman paljon aiheita läpi. Now we start votes. Nyt aloitamme äänestyksen. Hyvät ystävät, pyytäisin teitä olemaan hiljaa. Meillä on erittäin tärkeä äänestys. Very short. Implementation of Prima under article... Priman täytäntöönpano artiklan 185 nojalla. It will be uh, electronic vote. Sähköinen äänestys. Keskustelemme suullisesta kysymyksestä. Kysymykseni on, Hyväksyttekö sellaisen suullisen kysymyksen kuin ehdotuksessa on? Äänestys on alkanut. Has everybody voted? Not yet. It's okay. Yeah, one missing. It's okay. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Täysi tuki 48 puolesta yksi vastaan. Hieno tulos. Suunnan kysymys hyväksytty. Poistakaa korttinne koneesta mahdollisimman nopeasti. Poistakaa kortti koneesta. Ovatko kaikki poistaneet kortin? In our agenda. Very important this time. Ja nyt menemme tärkeään kohtaan esityslistalla kohta 10. Toinen rakenteellinen keskustelu Euroopan komission kanssa Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio. Carlos Moedas on täällä paikalla. Hän oli muutama viikko sitten myös. Se oli ensimmäinen virallinen tapaamisemme. Nyt on toinen säännönmukainen tapaaminen. Näitä tapaamisia toivottavasti tulee paljon seuraavan toimikautemme aikana. Vastaatte tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista tärkeät aiheet Euroopan unionille. Ja haluaisimme käydä näkemysten vaihtoa tämän rakenteellisen keskustelun puitteissa, jotta voisimme jäsennellä näitä prioriteetteja ne seuraavien kuukausien ajalle, varsinkin vuodelle 2015. Voisin myös lisätä, että voisi olla erityisen mielenkiintoista ymmärtää tutkimuksen ja innovoinnin merkitys tässä uudessa innovo- äh, investointisuunnitelmassa Euroopalle. 315 miljardia euroa. Tiedämme, että sen seurauksena olla se, että jonkun verran rahoitetaan Horizon 2020 ohjelmasta ja meille on mielenkiintoista tietää se, että palaako tuo raha tuonne Horisontti 2020 ohjelmaan. Riskijako väline antoi meille vuodesta 2013 2 miljardia euroa. Se oli kovin hyödyllinen Horisontti 2020 ohjelmalle. Ja jotain samankaltaista olisi odotettavissa myös tässä vaiheessa. Eli erittäin tärkeä yleisluontoinen kysymys teille ja täältä tulee tietysti myös paljon muita kysymyksiä. Meillä on noin tunti aikaa keskustelunamme. Hyvä komissaari. Toivotan teidät tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin ja pyytäisin teitä pitämään lyhyen alustuksen. Olkaa hyvä. President, professor, dear professor Buzek. Äh, hyvä professori Busek, äh, hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Olen hyvin onnellinen, että voin olla täällä taas puhumassa tänään. Tämä oli, olin sanomassa, että tämä oli ensimmäinen virallinen mm, vierailuni professori tässä korjasi, että tämä on toinen, mutta kuten tiedätte, kaksi kuukautta sitten annoitte minulle etuoikeuden tähän tehtävääni. Ja jos muistatte tuolloin lausumassani sanoin, että haluaisin vierailla täällä valiokunnassa hyvin usein ja käydä vuoropuhelua kanssanne sekä virallisella että epävirallisella tavalla. Ja nyt olenkin sitten täällä puhumassa teille ja kertomassa siitä, mitä me olemme tekemässä. Kuten tiedätte, me Olemme nyt eh, noin kuukauden olleet tehtävissämme, mutta olemme olleet hyvin ahkeria. Yksi tämän komission johtavista ajatuksista on se, että saamme tulosta aikaan ja me olemme aivan alkumetreillakin pyrkineet tekemään. Kuten tiedätte, kollegiona meillä on uusi ajattelytapa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä läpinäkyvyyden suhteen, vuotuinen kasvukertomus ja niin kutsuttu investointisuunnitelma ovat olleet vireillä. Palaan tähän asiaan pian. Ja komissio on tämän lisäksi ohjausryhmiä luonut digitaalisen agendan, kasvun, työllisyyden, energian, paremman säätelyn aloilla. Komissio tekee nyt siis töitä, jotta meillä olisi enemmän eri työryhmiä, jotka ovat yhteistyötä keskenään. Minulla on ollut mahdollisuus vierailla neljässä jäsenmaassa, Liettuassa, Italiassa, Portugalissa ja Saksassa. Ja tämän lisäksi vierailin Etelä-Afrikassa. Ja siellä minua kosketti hyvin syvällisesti mahdollisuus vierailla DCDP2-projektin keskuksessa näemme, mihin veronmaksajien rahat todellakin menevät näihin projekteihin, jotka ovat tärkeitä, jotta monien ihmisten henki voitaisiin säästää. Kun mainitsen aloitteita, joista olemme ylpeitä, mainita Horonti 2020 aloitteen ja myöskin Ebola-toimet, Horisontti 2020 projektin sisällä me olemme saaneet 180 miljoonaa euroa, puolet julkista, puolet yksityistä rahoitusta tutkimukseen, joka suuntautuu kliinisiin Ebola-tutkimuksiin ja rokotustutkimukseen. Ja tämän jälkeen minä lähden Berlemont-rakennukseen, missä me meidän tutkimus- ja kehitystulostaulukkomme julkaisemme tarkoituksena osoittaa, että vaikka meillä on hankaluuksia, Eurooppa yhä investoi yksityisellä sektorilla tutkimukseen ja kehitykseen, ja tulette tunnin päästä tässä esityksessäni näkemään, että Volkswagen on kaikkein suurin ähm, investoija eurooppalaisista yrityksistä tällä alalla. Mutta aloittakaa me uudesta investointisuunnitelmasta. Monet teistä ovat jo päässeet ähm, antamaan kantanne viime viikon lausumaan puheenjohtaja Junkerilta ja varapuheenjohtaja Kataiselta. Ja tämän uuden suunnitelman avulla komissio tarjoaa kasvulle mahdollisuuksia käynnistäytyä. Mielestäni me tarvitsemme tällaista hyvää kehää, investointeja, rakenteellisia muutoksia ja vero vastuullisuutta. Tästä kolmiossa ikään kuin puuttui osanen ja tämä investointisuunnitelma nyt tätä hyvää sykliä tulee tukemaan. Tarvitsemme sitä, että Eurooppa pääsee takaisin raiteilleen, mutta sen sijaan, että kuvailisin teille investointisuunnitelmaa, sillä uskoakseni te kaikki olette jo siihen tutustuneet eri esitysten aikana, niiden joita on jo tehty. Minä nyt professori Busekin ehdotusta noudatan ja puhun tutkimuksesta, tieteestä, tästä näkökulmasta siitä, kuinka tutkimus, kehitys ja tiede toimivat. Minä haluaisin tänään aloittaa vastaamalla kysymyksiin ennen kuin niitä esitetään, sillä ne ovat perusteltuja ja ne ovat myöskin minun mielessäni. Eli nyt annan teille jo muutamia vastauksia ja sitten voitte kysyä lisää kysymyksiä ja voimme täydentää tätä keskusteluamme. Mutta ensimmäinen kysymys, joka mieleeni tuli, kun olin mukana varapuheenjohtaja Kataisen kanssa tässä ensimmäisessä investointisuunnitelman analyysissä, oli se, miksi horisontti 2020 pitäisi yhä ottaa investointipakettiin mukaan tässä asiassa toivoakseni minun ei tarvitse tehdä että vakuuttaa. Me kaikki ymmärrämme nykyisin Euroopassa sen, että tutkimuksen ja innovaation ja tieteen rooli on ratkaisevan tärkeä kasvun ja työpaikkojen luomisen alalla. Se, että Horisontti 2020 on mukana investointisuunnitelmassa on välttämätöntä, sillä kaikki investointisuunnitelmat, joita voimme rakentaa, itse asiassa tarvitsevat tutkimusta, tiedettä ja innovointia. Eli meille itse asiassa Tämä oli tärkeää ja minun salkussani tärkeää ja yksi ajatus on se, että tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen osa investointisuunnitelmassa on erittäin tärkeä ja tämähän täydentää itse asiassa horisontti 2020 2020 tämä investointisuunnitelma. Toinen asia, joka mielestäni tuli, oli se, että nyt olemme tilanteessa, jossa horisontti 2020 on kilpailuasemassa tämän investointisuunnitelman kanssa. Onko näin? Ja minulle aikaisemmat esitykset, varapuheenjohtaja Kataisen esitys, tekivät selväksi sen, että näin ei ole. Horisontti 2020 ei kilpaile investointisuunnitelman kanssa. Ohjelmien päämäärät ovat samanlaiset, kasvu, työllisyys, kilpailukyky, mutta ne ovat erilaisia. Ne täydentävät toisiaan. Ja tämä itse asiassa on järkevää. On järkevää, että nämä investointisuunnitelmat voidaan yhdistää, että meillä on enemmän tulivoimaa. Mutta luonnollisesti uskoakseni meidän täytyy kohdata tässä todellisuus. Tulen olemaan hyvin rehellinen monissa asioissa teidän kanssanne. Yksi näistä, jonka suhteen pitää olla hyvin selvä, on se selvä kysymys, kuinka Horisontti 2020 voi osallistua tähän investointisuunnitelmaan, kun meillä on äh, maksujen suhteen äh, ollut puutteita ja viivästyksiä. Mielestäni on erittäin tärkeää jakaa minun ajatukseni tässä asiassa. Ajatukseni on hyvin selvä. Meidän täytyy jakaa nämä ongelmat kahteen tai kolmeen osaan. Yksi näistä on sellainen, jossa vuoden 2014 osalta komissio on maksanut kaikki laskut, jotka ovat tulleet jäsenmaista. Ja tämähän kuuluu pääsihteerin tehtäviin, kuten tiedätte. Meidän täytyy periaatteessa äm, ennakkorahoitusta vähentää tietyissä tapauksissa. Muutamia hankalia tapauksia oli, mutta työ on tehty, laskut on maksettu. Tämä on tärkeä viesti teille tänään. Sitten 2015 vuoden osalta palaisin siihen, mitä kuulemistilaisuudessani sanoin. Minä vahvasti vastustan kaikkia leikkauksia tutkimus osioihin talousarviossa, olipa summat mitkä tahansa. Olen keskustellut varapuheenjohtaja Georgievan kanssa tästä ja hän tukee vahvasti kantaani. Tässä vuoden 2015 talousarviossa te huomaatte, että varapuheenjohtaja Georgieva on varmistanut sen, että otsakkeet 1 ja 2 ovat täysin investointisuunnitelman kanssa samalla linjoilla. Tässä tarvitsen teidän apuani, apuanne. Tarvitsen parlamentin tukea neuvotteluissa neuvoston kanssa. Uskoakseni ette vain te parlamentin jäsenet, ole tässä tarpeen, mutta te olette tarpeen myös toisessa roolissanne eri jäsenmaiden edustajina. Teidän täytyy omissa jäsenmaissanne selittää asiaa, sillä ihmiset eivät aina ole tietoisia siitä, kuinka tärkeää tämä on. Sitten nämä 1,7 miljardia horisontti 2020 eh, investointirahastoon. Tässä aluksi täytyy tarkastella sitä, että tämä on yli kolme vuotta kestävä ohjelma. Me käytämme eri rahastoista varoja näiden kolmen vuoden aikana ja ensimmäisen vuoden aikana on hyvin todennäköistä uskoakseni, että käteismaksuja ei tehdä uusista lainoista, sovitaan ja sopimukset allekirjoitetaan ja mitään mahdollisuuksia sille, että maksamattomia maksuja syntyy, ei ole sillä tässähän on aika viive. Eli saatavissa olevan rahan suhteen mitään ongelmia ei ole. Sitten toinen kysymys, jonka te minulle varmaankin uudestaan esitätte, sillä vastaukseni ei ole täysin tyhjentävä tänään, on se, tulemmeko me tarkastelemaan horisontti 2020 ja sitä, mistä rahat tulevat. Minulla ei ole lopullista ratkaisua tässä. Tämä on asia, joka on yhä työn alla meillä, mutta haluan todellakin kuulla teidän mielipiteitänne tästä ja sitä, mitä mieltä olette. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän pitää tarkastella kaikkia mahdollisia skenaarioita, mutta meidän täytyy aina säilyttää mielessämme se, mikä näiden 1,7 miljardin tarkoitus on. Onko tarkoituksena se, että ne menevät perustutkimukseen? Ei. Menevätkö ne riskialttiimpiin projekteihin, tutkimukseen ja innovointiin kyllä. Meidän täytyy tarkastella siis tätä ja minä todellakin odotan teidän neuvoanne tässä asiassa. Ja sitten lopultakin minulla on muitakin asioita, jotka tulen kysymysten aikana käymään läpi, mutta haluaisin vielä listata kilpailuneuvostoon liittyen yhden pienen asian, sillä huomenna tulen osallistumaan siihen ja haluaisin muutamat asiat käydä teidän kanssanne vielä läpi. Meillä tulee olemaan keskustelua politiikan linjasta yhteiskunnan eduksi. Ja kuten tiedätte, tämä tutkimus yhteiskunnan palveluksessa on Rooman julistuksessa mukana ja täysin sitä tuen. Sitten meillä on eurooppalaisesta tutkimusalueesta neuvoston loppupäätelmät tässä olen maininnut, että yksi prioriteetti tai meidän prioriteeteistamme on se, että on tärkeää, että meillä on tiekartta, jota noudatetaan vuonna 2015. Sitten meidän täytyy löytää uusia kasvun lähteitä. Korostan sitä, että investointien täytyy tapahtua prioriteettiuudistusten kanssa käsikädessä. Investointien laadun suhde, että saamme mahdollisimman parasta tulosta jokaisesta investoidusta eurosta aikaiseksi. Itse asiassa neuvostossa oli tässä asiassa täydellinen yksimielisyys priman suhteen. Minä tuen tätä täysin. Olen hyvin tyytyväinen, minun ei tarvitse tähän asiaan nyt mennä sen enempää. Nyt ehdotan hyvä puheenjohtaja, että aloitamme kysymysosion. Kiitos. Uh, Kiitoksia, hyvä komissari. Ensinnäkin meillä on koordinaattorit. Ja heidän korvaajansa. Eloi ensin kaksi minuuttia. Täällä on erittäin pitkä puhujan luettelo. Eloi ensin. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Olen nähnyt neljä komission jäsentä poliittisen elämäni aikana, enkä yhtään näin innokasta, joka tekisi parlamentin kanssa näin innokkaasti yhteistyötä näin hankalassa tilanteessa. Me pohdimme parlamentissa siitä, miksi tässä kaikki rahoitus tulee horisontti 2020 Eikö tämä 2,9 miljardia pitäisi jakaa maatalouden rakennerahastojen ja horisontin välillä niin, että taakkaa jaettaisiin? Meitä kiinnostaa korva, merkintä, mahdollisuus, jos varoja käytetään, miten 315 miljardia voidaan käyttää niin, että varmistetaan painotus tutkimukseen ja kehitykseen. Ja sitten kokonaistalousarviokysymys. Jos meillä on 2,7 miljardia ja 1,1 miljardia leikkausta neuvoston toimilla, Eli tässäkin haluttaisiin ottaa 1,1 miljardia horisontista ja 8,7 miljardia mennessä seitsemästä puitteohjelmasta seuraavaan ohjelmaan. Tässä olisi aika moinen leikkaus, 25 prosenttia horisonttiin. Eli nyt täytyy tietää, mistä on kyse ja mitä tehdään. Me leikkaamme horisontti 2020 budjettia jatkuvasti. Miten aiotte toimia tässä asiassa? Teillä on meidän tukemme, mutta haaste on varsin suuri. Sitten kolmas kysymys, joka on hieman toiveikkaampi. Silta, rakennerahastojen ja horisontti 2020 välillä. Minkälaista yhteistyötä teette DG Region kanssa ja minkälaisia suunnitelmia on, jotta voidaan kehittää kokonaistilannetta Euroopan tutkimuksen ja kehityksen kannalta? SND. SND-ryhmästä seuraavana. Enti. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin on sanottava, että investointisuunnitelma, josta Juncker on kertonut, on myönteinen uutinen ja se, että sen on saatu aika nyt luottamusta alalle ja on päästävä kohti kasvun politiikkaa. On kuitenkin selvää, että sieltä puuttuu neljäs strateginen linjaus, joka tarvittaisiin, jota voidaan taata kestävä kehitys yhteiskunta- ja terveyskysymyksissä. Miten tämä suuntama voi vaikuttaa nyt horisontti 20-20? Tiedämme, että tämä on tärkeä osa kaikkea. Te pyysitte meiltä neuvoja ja me kerromme kyllä oman näkemyksemme. Horisontti 2020 on riski budjettikohta. ja tämän kautta voitaisiin toteuttaa energialan strategisia investointeja ja auttaa pk-yrityksiä. Mutta eikö tässä olla nyt muuttamassa koko horisontti 2020 ydintä? Seit, kuusi artiklaa huolestuttaa meitä ja samoin tie, tiedeyhteisöä. Ja lopuksi kysyisin, jos todella tehdään yhteistyötä, mutta voimme ehkä päästä eteenpäin, mutta olemme huolissamme horisontti 2020 tehtävistä leikkauksista. Ja tässä täytyy panostaa myös muihin kuin infrastruktuurihankkeisiin. Kiitoksia kovasti. Seuraava puhuja. Kiitoksia. Hyvä komissaari, minä puhun omaa kieltäni. Olen täällä. Kiitoksia ja kiitoksia tästä ensimmäisestä mahdollisuudesta saada käydä näkemysten vaihtoa kanssanne. Tietysti nämä ongelmat piilevät kaikissa yksityiskohdissa. Todellinen ongelma on myös siinä, mistä raha saadaan näiden hankkeiden täytäntöönpanoon. Sanoit että tämä on erittäin tärkeä. Kasvu ja kehitys, uudelleenrakentaminen ja työpaikkojen säilyttäminen ovat kaikki oleellisia elementtejä. Näin ei kuitenkaan voida tehdä ilman sellaisia tekoja, jotka tukevat tätä teidän toimintamme. Meillä on energiakysymykset, monimuotoisuus, halpa energia, investoinnit, investoinnit niihin lähteisiin, joita ei ole tähän mennessä käytetty. Lisäksi on ollut pyrkimyksiä poistaa kokonaan tietyt energialähteet, hiili esimerkiksi. Nämä ovat oleellisia kysymyksiä. Joten näitä kysymyksiä meidän pitäisi esittää itsellemme, kun haluamme vakaita lähteitä, millä näin tehdään, jos ei meillä ole energiaa lähteiden monimuotoistumista. Työmarkkinat ovat myöskin kovin arkaluontoisessa tilanteessa tai hauraassa tilanteessa tällä hetkellä. Haluaisin sitä kysymyksen tutkimuksesta energia-alalla. Millä alalla aiotte viedä kehitystä eteenpäin? nykyaikaisessa energian saamisessa esimerkiksi hiilestä, liuskekaasusta tai muista lähteistä, joita ei ole vielä riittävästi tutkittu. Mikä on uusiutuvien energialähteiden osuus energiapaletissa? Mihin olette menossa tässä suunnassa? Alden edustaa seuraavaksi. Mr. Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää, hyvä komission jäsen. Minä puhun nyt samoilla linjoilla. Olen täällä. Samoilla linjoilla. Todellakin tiedeyhteisö on mielestäni melkoisen huolissaan tästä Junkerin suunnitelmasta ja siitä, että horisontti 20-20 osa käyttäisiin ehm, starttibudjettina tai tai vipuna tähän Junckerin investointisuunnitelmaan. Minun kysymykseni on melkoisen äh, yksinkertainen. Tiedämme, että tarvitaan yksityisiä investointeja vipuvoiman luomiseksi, mutta myöskin tietyn tyyppisiä projekteja, muuten yksityisiä investointeja ei tule. Onko tämä osa sitä ajattelua, että toimimme kuten Horisontti 2020, eli ähm, rahoitamme myös projekteja, jotka eivät tuota heti tai eivät ehkä koskaan, jotka ovat perustutkimusta. Tähän on tärkeä vasta heti. Sitten Euroopan strategia, Euroopan huippustrategia. Tämä on jotakin, ähm, missä me ajattelemme, että Euroopan pitäisi ajaa eteenpäin. Ja Junckerin ohjelmassa tietyllä tavalla nämä strategiat uudelleen kansallistetaan ähm, alueella on omat projektinsa. Flanderin alueella. Meillä oli 25 äh, miljardia budjettia, investointia, ja Ranskassakin on hyvin paljon äh, samantyyppisiä hankkeita. Mitä voimme tehdä, että voisimme varmistaa sen, että eurooppalainen innovaatio- ja tutkimusstrategia äh, säilyy ja että PK-yritykset ja kansainväliset yritykset voivat näiden tutkimusinstituuttien kanssa tehdä yhteistyötä kaikkien parhaimman tasoisten instituuttien ympäri Euroopan? Eh, Mr. Klotz. Ja edustaja Tyrmäs vihreistä. Kiitoksia. Niin me tuemme tätä Junckerin ajatusta ja komission ajatusta investoida uudelleen, mutta meillä on paljon epäilyksiä horisonttiohjelmaan menevistä rahoista ja Backer osti nimenomaan tämän tilanteen hyvin esille. Tutkimus ei ole sellainen, joka tuo välittömästi tuottoa, eli se ei sovi näihin takuuvälineisiin. Käsittääkseni täällä Itressä meidän täytyy saada taaksemme suuri enemmistö, jolla sanotaan ei. On olemassa myös muita rahastoja, esimerkiksi rakennerahastot. Ja energiapuolella haluamme, että rakennerahastoja käytetään energiatehokkuuden lisäämisen, ei pelkästään tukien avulla, vaan näiden kiertävien rahastojen avulla esimerkiksi. Komission tarvitsisi tutkia tätä ja minusta meidän täytyy yhdessä sanoa ei sille, että kautaan tähän Horisontti 2020 budjettiin. Rahat täytyy löytää muualta ja se on juuri se, mitä De Bakkerkin on täällä sanonut. Ei, uud- ei uudelleen nationalisoinnille. Toinen kohta, jonka otin Eiden Kanieten kanssa esille. Haluamme, että innovointi ja tutkimus hyödyntää myös eurooppalaista teollisuutta. Kaikkein suurin energiainvestointi tulevaisuudessa on nimenomaan uusiutuvat energialähteet. Niissä on tuulivoima, jossa meillä on erittäin hyvä maasassa, ja sitten niissä on aurinkovoima. Mutta mitä aurinkovoima puolella tapahtuu? Se olisi hyvä mutta kiinalaiset sanovat, että Kiinassa 80 prosenttia kiinalaisissa tehtaissa täytyy toimia aurinkovoiman avulla. Ja meillä on tämä kriteeri 750 miljoonaa euroa, jonka avulla investoidaan uusiin aurinkokennoihin. Jos tämä on kaikki, mitä investoimme, me aiomme menettää alueen, jonka kohdalla me olemme olleet maailman johtavia. Ja minusta toivoisin, että voimme työskennellä kanssa yhteistyössä. Minä uskon tutkimuksen eurooppalaisen teollisuuden varsinkin ja myöskin tällä aurinkokennopuolella. Puheenjohtaja, kiitoksia. Sitten seuraava puhuja. Yes. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen Moedas. Nyt horisontti 2020 ollaan ottamassa varoja, mutta meidän täytyy olla varovaisia, jotta vältytään näin laajoilta toimenpiteiltä. Olen täysin yhtä mieltä Hellerin kanssa siinä, että horisontti 2020, mutta myös maatalousvaroista ja rakennerahastosta tulisi ottaa varoja tähän investointipakettiin. Eli mitä aiotte tehdä, jotta investointirahasto ei täysin tee tyhjäksi horisontti 2020 ohjelmaa? Ja samoin on huolestuttavaa nähdä, että viimeisen 15 vuoden aikana tutkimusohjelmista varoja ei enää virta takaisin niin paljon yksityisiin, yksityisen sektoriin. Eli prosenttiosuus on laskenut 15 vuodessa huomattavasti ja haluaisin kysyä, mitä aiotte tehdä, jotta varoja todella saadaan tutkimukseen ja kehitykseen yrityksille – Nehän edustavat 60 prosenttia innovaatiopotentiaalista Euroopassa. Kiitoksia. Hyvä komissaari. Pyytäisin teitä vastaamaan näihin kysymyksiin ja kommentteihin, koska ne tulevat poliittisilta ryhmiltä. Viitisen minuuttia. I want to respect the <laughs> um. Paljon kiitoksia kirjasin aivan aluksi Sieltä ylös. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että te kaikki olette huolestuneita juuri niistä asioista, jotka mielestäni ovat tärkeitä, joita on tärkeää käsitellä. Aloittaisin vastaamalla hiukan eri järjestyksessä. Edustaja De Backer kysyi vipuvoimasta ja siitä, minkä tyyppisiä projekteja valitaan. Ja uskoakseni tämä on hyvä tapa aloittaa nämä vastaukset. Yksi asioista, joka minulle oli hyvin tärkeänä, tärkeä komission jäsenenä, kun aloitimme työn investointisuunnitelman parissa, oli se, että investoimme siis suunnitelma tukee kasvua. Jos kyseessä on kasvu, kyseessä ovat investoinnit innovointiin, tutkimukseen, tieteeseen ja koulutukseen. Ja yksi sana, tässä lainaan tekstiä, uskoakseni minun tiimini tässä oli varapuheenjohtaja Kataisen kanssa yhteistyössä. Jos tarkastelette tätä tekstiä tarkoituksena strategisia investointeja luoda niin, että tuemme äm, innovaatiota ja tutkimusta. Varapuheenjohtaja Katainen on hyvin tietoinen näistä asioista ja kollegi on hyvin tietoinen näistä asioista ja minä hyvin vahvasti ajoin tätä ajatusta läpi. Jos me haluamme muuttaa paradigmaa tällaisessa taloudessa, Euroopan taloudessa, joka on, sanoisinpa, keskittynyt aikaisemmin sellaisiin projekteihin, jotka eivät ole tuottavia, jotka luo kasvua. Meidän täytyy varmistaa, että tähän rahastoon liittyy sellaiset ohjauslinjat, että ne varmistavat, että kaikki investoinnit suuntautuvat tuottaville aloille. Luonnollisesti tämä on helpompi sanoa kuin toteuttaa. Ja tämän vuoksi minä toivon, että te tulette, ja näinhän teittekin näissä kommenteissanne jo seuraavissa askelissa neuvoston jälkeen, olemaan hyvin tarkkoja siitä, minkälaiset ohjelinjat tähän investointirahastoon liitetään. Nämä ohjenuorat ovat se väline, jolla takaamme, että nämä rahat käytetään tutkimus, kehitys, digitaalitalous, innovointiprojekteihin ja niin edespäin. Tämä on ensimmäinen asia, jonka halusin vastauksena herra de Backerille mainita. Sitten esittiin kysymys edustaja Grubasis, pahoittelen jos äänsin tämän väärin, kysyi seuraavaa energiaan liittyen niin sitä, mitä me energia-alalla odotamme ja mikä meidän kantamme on energia tutkimuksen tärkeyden suhteen. Uskoakseni hyvin selvästi viimeisimmät päätökset ja meidän keskittyminen vähähiilisiin päästöihin ja uudistuvan energiaan on hyvin selvää, että ne ovat äh, suuria prioriteetteja ja äh, suuri osa investoinnista tulee si- suunnata näille aloille. Mutta samaan aikaan, muistan, että minulta kysyttiin myöskin kuulemistilaisuudessa tämä sama kysymys on tärkeää. Ja minun salkkuuni kuuluva asia, että me todellakin olemme tässä portinvartioita tieteellisen tiedon kohdalla uusien ajatusten suhteen. Tässä puhuttiin liuskekaasusta. Mielestäni on hyvin tärkeää tehdä liuskekaasututkimusta, että voimme eh, sitten tarjota kansalle tietoa, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tästä pitää käydä keskustelua mielestäni ja olen sitoutunut siihen, että me investoimme sellaiseen tutkimukseen, joka tuo esiin mahdolliset vaarat. Tiedämme, että vaaroja on olemassa, mutta me haluamme olla varmoja, että tiedämme tieteellisen tiedon perustalta, mitkä vaarat ovat. Sitten Claude Turmesin kysymys se oli itse asiassa myöskin kysymys siitä, mitä me teemme uudistuvan energian alalla. Claude onkin tuolla. Minä halusin vain vastata tähän edustaja Turmasin kysymykseen, joka käsitteli uudistuvaa energiaa. Todellakin Tämä on epäilyksettä yksi meidän prioriteettejamme Horisontti 2020 ohjelmassa ja uskoakseni pian meillä tulee olemaan kokous, yhteinen kokous kanssanne, jossa voin kuunnella teidän prioriteettejanne hiukan enemmän, sillä ilman mitään epäilystä tämä on yksi agendan prioriteetteja ja meidän uudet tavoitteemme vuodelle 2030 uudistuvan energian alalta ovat sellaisia, että meillä on paljon työtä tehtävänä ja tässä haluaisin palata vielä keskustelun kanssanne yksityiskohtien suhteen, sillä tässä minulla ei ole tässä valiokunnassa nyt mukana kaikkia yksityiskohtaisia tietoja uudistuvan energian alalta ja sen suhteen, mitä me haluamme sen kohdalla tehdä. Sitten edustaja Ellisonin kysymys, tämä todellakin oli hyvin täsmällinen kysymys. Ja haluaisin kiittää häntä, sillä tämä Edustaja Eilinen kysymys todellakin oli hyvin tärkeä. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on varat ja tutkimuksen ja kehityksen. Tästä pitää olla varmoja. Toivon, että parlamentti tulee tässä asiassa tukemaan meitä. Ja todellakin tulen kuuntelemaan niitä henkilöitä, jotka tarkastelevat yksityiskohtaisesti tilannetta ja pyrin varmistamaan, että rahaston ohjelinjoissa on selkeä prioriteetti tutkimukseen ja innovointiin. Keskustelen päivittäin varapuheenjohtaja Kataisen kanssa aina kun hänen törmää, niin nappaan häntä hihasta kiinni ja sanon, että täytyy varmistaa, että tämä rahasto kohdennetaan tutkimukseen ja innovointiin. Sitten toinen asia liittyen edustaja Elrenin esiin tuomaan tämä 1.7, 1.1 olen sanonut, että meillä on erilaisia ongelmia. Meidän täytyy olla tietoja siitä, että tämä 1,7 miljardia on kolmen vuoden ajalle tarkoitettu ja että keteistä rahaa ei ole käyttävässä välittömästi, mutta tämä on jotakin, minkä kanssa me voimme tehdä yhteistyötä ja myöskin neuvoston kanssa pyrimme tähän. Sitten Eller rakennerahastoihin liittyvä kysymys ja muut rahastot. Olen Korona Kretun kanssa tehnyt yhteistyötä, jotta voisimme saavuttaa jotakin, mikä on vaikeaa, tiedän tämän, sillä me olemme tottuneet äh, tekemään vertikaalisesti erillämme töitä. Kuinka voimme varmistaa Ähm, regiopääosaston kanssa yhteistyön näissä rahastokysymyksissä. Minä kysyin hyvin kokeneelta jäseneltä kabinetissani, pyysin häntä hoitamaan tätä asiaa ja varmistamaan sen, että tämä on jotakin, mitä teemme yhdessä, niin että meillä ei olisi vain horisontti 2020, jossa meillä oli yksi miljardi tutkimukseen ja tieteeseen suunnattuna. Meidän täytyy tuoda yhteen ne ihmiset, jotka eri osissa komissiota tekevät töitä, ja meille on hyvin tärkeää, minulle ja komission jäsen Kretulle, että saamme tämän asian toteutettua, mutta meidän täytyy pystyä tekemään se näiden linjojen mukaisesti. Ja. Sitten Kavethan Ruiz kysyi rahoituksesta. Hän antoi tärkeitä ajatuksia siitä, miten rahoitusvälinettä on tarkasteltava ja 2,8 miljardia, jotka ohjelmassa ovat. Mitkä ohjelmat luetteloon tulevat, mitkä eivät. Tässä on tärkeää, että jäsenvaltioilla on kapasiteettia lähettää todella tuottavia hankkeita tulevaisuuskantoisia hankkeita. Ja kirjasin ylös sen, mitä sanoitte. Ja kommenttinne auttavat minua ajattelemaan asiaa, työstämään eri aloja, jotka ovat järkeviä. Hyvä puheenjohtaja, en tainnut unohtaa mitään. Edustaja Couple. Taisin vasta rakennerahastokysymykseen. Taisin vasta kaikkiin kysymyksiin. Very long list of speakers. My proposal is to close. Kiitoksia. Hirveän pitkä puheenluettelo. Ehdotan, että nyt suljemme tämän puheenluettelon. Kiitoksia. Ja nyt minuutti 30 sekuntia. Del Castillo Vera ensimmäisenä. Minuutin. Kiitos. Ei hukata aikaa. Kiitoksia komission jäsen. Osoitatte valtavaa tahtoa ja tiedostavuutta näistä ongelmista. Kaikki käsittelemme niitä aika samasta näkökulmasta. Lähtökohdat ovat hankalat. Kasvu ja työpaikojen lisääminen on pitkälti yhteyksissä innovaatioon ja investointeihin. Joten kaikkea tätä ei ole välttämättä otettu huomioon. Eli sitä, että innovaatiot ja investoinnit olisivat olleet tärkeitä rahastolle. Näihin olisi pitänyt saada enemmän rahoitusta. Tämä on ongelma tässä taustalla. Käytännössä kuten täällä on jo sanottu, pitäisi ennalta määritellä tai selkeä, selkeästi määritellä se, kuinka paljon varoista palaa tutkimukseen ja innovointiin. Ja tässä pitäisi pyrkiä myös siihen, että pystyttäisiin laajentamaan Eli saadaan rahoja takaisin ja pystytään tätä kautta sitten ehkä laajentamaan horisontti 2020 budjettia. Puheenjohtaja puhuu ilman mikrofonia. Grazie. Andrò molto di costa. Kiitos. Aivan nopeasti. on kortilla. Ensinnäkin komission jäsen, me arvostamme kovasti tyyliänne, jolla lähestytte parlamenttia. Olette hyvin avoin vilpitön. Tätä arvostamme. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin regi ja tutkimus, tutkimuksen välinen linkki. Tässä on tärkeää auttaa jäsenvaltioita ja alueita käyttämään näitä varoja täydentävällä tavalla. Muuten syntyy päällekkäisyyttä eikä koordinoitua käyttöä. Ja toiseksi 2014-2015 kahden vuoden jakso on päättämässä, päättämässä täytyy katsoa tulevaisuuteen. Pyytäisin, että otatte myös parlamentin huomioon, kun arvioidaan horisontti 2020 prioriteetteja. Ja sitten kolmanneksi on aivan selvää, että horisontista on poistettu varoja. Jos tätä tilannetta voidaan muuttaa, olisimme valmiita näin tekemään kanssanne, etsimään varoja muualta, mutta jos tilannetta ei voida muuttaa, niin jos 2,7 miljardia otetaan varoja pois, niin silloin tutkimuksen ja kehitykseen pitää palauttaa varoja ainakin kaksin kolminkertaisesti. Tämä on tärkeää. Thank you very much. Short speech, but lot of questions. Valtavasti kysymyksiä. Ja jatketaan myöskin varapuheenjohtaja Henkel. Kiitoksia ensinnäkin herra Muudas siitä, että olette käynyt jo Saksassa, Leibnizissä. Tämä oli meille mieleen. Ja aiheesta, jota täällä on jo käsitelty, jotka Eler otti esille, haluaisin viitata siihen, että ei ole järkeä siinä, että me valitamme herran Muodasille ja Moedas meille siitä, että talousarviota voidaan leikata 25 prosenttia. Meidän täytyy muistaa se, että meillä on tehtävä myös omissa ryhmissämme huolehtia siitä, että leikataan myös samalla tavalla sitten rakennerahastoissa ja maatalousbudjetissa, muuten emme pääse eteenpäin. Ja sitten te, teille pyynnön, joka liittyy Bolonian seurantaprosessiin. Tässä kyseenalaistetaan tai vesitetään nuorten tutkijoiden roolia ja asemaa. Tiedätte ehkä, että Ranskan, Puolan, Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin yliopistotahot ovat jo ottaneet tähän kielteisesti kantaa. Ja kysyisin, kysyn teiltä, onko järkeä lähteä uhraamaan tällaista erinomaista välinettä? Madame Krell, sorry. Kiitoksia, edustaja Krell. Problem. Kiitoksia. Kolme kysymystä. Tutkimus ja investointikysymykset ovat tärkeitä, mutta kysyn teiltä komission jäsen, mitä kriteereitä teillä on suuntaviivoille, jotta todella tiedämme, mistä voimme puhua. Toiseksi minua kiinnostaa kovasti se, että koko investointiohjelma pohjautuu siihen, että tästä saadaan yhden 15 vipuvaikutus. Miten tämä voidaan toteuttaa tutkimuksessa? Ehkäpä tässä todella keskustellaan nyt siis tutkimuksesta ja tämä kiinnostaa minua kovasti. Itse olen myös aluekehitysvaliokunnan jäsen ja kysyin mahdollisuudesta koordinoida asiaa rakennerahastojen kanssa. Onko tässä tehty jo jotakin operatiivisissa ohjelmissa? Näin ei näyttäisi olevan, vaan substansseja on todella vähän. Ja onko teillä konkreettisia ajatuksia siitä, miten eri asiat voidaan linkittää paremmin toisiinsa ja miten niitä voidaan yleisasetuksessa varmin koordinoida? Onko se ylipäätään mahdollista? Näyttää siltä, että tilanne ei ole läheskään vielä toteutumassa ja tätä tulisi todella vielä eteenpäin. Uh, and, uh... Seuraavaksi edustaja Zorinio. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta komissaarille. Minä puhun meidän yhteistä äidinkieltämme. Minä kannatan hänen lähtökohtansa, että Horisontti 2020 ohjelmaa ei leikata. Voitte odottaa meidän tukeamme tässä suhteessa. No sitten loppuanalyysi resursseista täytyy tehdä laadullisesti eikä niinkään määrällisesti. Horisontti 2020 varat, jota on otettu käyttöön myös osana Junkerin suunnitelmaa, niin siinä meidän täytyy arvioida sitä, että kykenemmekö saavuttamaan parhaat tavoitteemme tätä kautta vai emme. Hyvä komissaari, tiedän, että Paljon virallista tietoa ei ole, mutta että komissiolähteiden mukaan teidän alueellanne on 40, 40 miljardia edestä hankkeita, joita Suomi, Kroatia, Unkari, Ranska, Italia, Irlanti, Saksa ja muutkin maat ovat esittäneet. Vaikkapa Ranska Kreikasta 24 miljardia on ehdotettu laboratoriojärjestelmien ja koulujen väliseen tietokoneistamiseen. Ehkäpä voisitte antaa meille hieman lisätietoa siitä, mitä dynamiikkaa tällä alalla harjoitetaan. Ja pahoittelen tiedän, että te olette täällä Portugalin edustajana, mutta minä olen Portugalin meppi. Miten tulkitsette sen, että Portugali ei ole esittänyt yhtäkään hanketta tähän mennessä? Kiitoksia. Edustaja Manka seuraavana. Ďakujem, pán predseda. E, pred tromi rokmi som si pozval... Kiitoksia. Viime aikoina olen ollut yhteydessä innovatiivisiin yrityksiin omalla alueellani ja kysynyt niiltä, miksi että investoi entistä enemmän tutkimukseen, mitä esteitä tiellä on. Esimerkiksi prototyyppien kehittämistä ei pystytä vähentämään verotuksessa. Tämä on otettu kuitenkin huomioon lainsäädännössä ja olisi järkevää lähteä harmonisoimaan tällaisten esteiden poistamista. Mehän haluamme poistaa esteitä Yhdysvalloissa kriisin aikana nämä investoinnit eivät vähentyneet, kun taas EU-ssa ne vähenivät 15 prosenttia. Kuinka ratkaisitte tämän? Madame Ernst. Edustaja Ernst, seuraava puhuja. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Aloitan tällä tavalla. Jos olemme suora puheessa, silloin on sanottava, että tämä investointisuunnitelma on aika epävakaalla pohjalla – Meillä on tämä tietty summa, jonka tiedämme, annetaan rahaa, mutta mitään muuta rahaa oikeastaan ei tule mistään. Ja nyt yritetään kaikilla tavoilla saada tällä jotakin aikaan. Nyt keskustellaan horisontti 2020 ja on viitattu rakennerahastoihin. Keskustelu varmasti kiristyy ja siellä sanotaan varmasti myös, että emme halua leikkauksia tälle alalle. Jotain kuitenkin halutaan saavuttaa. Sanoitte, että horisontti 2020 ja investointisuunnitelma täydentävät toisiaan. Ehkä voisitte kertoa hieman lisää siitä, miten tämä kaikki toimisi käytännössä. Mistä tässä nyt puhutaan? Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on että uskon, että tutkimuksessa, investoinneissa on otettava suurempia askeleita, erityisesti uusiutuvassa energiassa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Jos äh, haluamme, että emme jää täysin syrjään maailmanlaajuisessa pelissä. Meidän on tehtävä paljon. Meidän täytyy keskustella Kiinasta. Tarvitaan paljon suurempia investointeja, ei leikkauksia. Olen tästä todella huolissani. Ehkäpä voisitte kertoa näistä asioista hieman lisää. Thank you very much, madam, for your remark. Kiitoksia näistä kommenteista. Christian Iskarins seuraavana. Kiitoksia. I actually want to follow up on a question which is asked. Kiitoksia, hyvä komissaari. Haluaisin vain jatkaa kysymyksestä, jota käytiin läpi aiemmin. Eri kollegat kysyivät sitä. Haluan tehdä tämän hyvin yksinkertaiseksi, en tiedä onko teillä vastaus. Junkarin suunnitelmassa vartan uusia valtavia investointeja Eurooppaan. Ja tiedämme, että tässä kyseessä on oikeastaan uudelleen allokointi tietyistä Euroopan unionin budjettivaroista takuuna, joka sitten ehkä avaa yksityissektorin rahahanat ja ehkä se toimii. Ongelma on se, että jos suuri osa tuosta rahasta tulee 2020 ohjelmasta, josta suuri osa kohdistuu perustutkimukseen, samalla tiedämme, että nämä hankkeet tarvitsevat rahan kykyä. Miksi muuten yksityinen sijoittaja niihin investoisi, jos ei hänellä ole toivoakaan tuotosta? Mitä näistä kahdesta asiasta tapahtuu vai onko joku kolmas skenaario olemassa? Nämä investoinnit eivät tapahdu tai investoinnit tapahtuvat ja ne generoivat rahaa, mutta tutkimus ei tapahdu. Mikä se näistä on? You've got it in written form would be even easier. Jos olisit antanut tämän kirjallisessa muodossa, niin vastaus olisi vielä, vastaaminen olisi vielä helpompaa. No tässä kaikki kysymykset tältä päivältä. Honorable members, thank you very much for uh... Hyvät jäsenet, paljon kiitoksia kysymyksistänne. Jos sallitte, minä aloittaisin nyt uh, portugaliksi vastaan maan miehelleni. Paljon kiitoksia kysymyksistänne. Olen sitä mieltä, että kuten sanoitte, hyvin tärkeitä asioita toitte esiin. Ne tulee ottaa huomioon, kun tarkastelemme tavoitteitamme ja meidän täytyy ottaa huomioon se, minkälaisia tuloksia haluamme näistä projekteista. On totta, että tietystä maista on tullut lista projekteista, mutta nämä projektit pitää luonnollisesti analysoida. Ne pitää arvioida sen mukaan, onko projektissa järkeä, onko kyseessä meidän mielestämme tuottava investointi. Meillä täytyy olla hyvin tarkka lista näistä projekteista. Nyt nämä nykyiset listat ovat tietynlaisia suunnitelmalistoja jäsenmaista, mutta vaaditaan hyvin paljon työtä siinä, että nämä listat ja ohjelinjat investointeihin ovat toisiaan vastaavat. Me emme voi ottaa näitä listoja sellaisenaan vastaan. On äärimmäisen tärkeää, että jäsenmaat itse toimivat tässä hyvillä jäsenillä. Täällä on tärkeä rooli täyttävissään jäsenmaissa. Jäsenmaiden täytyy ottaa huomioon se, Kuinka tärkeää on, että projektit, joita ne ehdottavat, ovat projekteja, jotka keskittyvät tietotaitoon, teknologiaan, tuottavuuteen omissa maissaan? Sillä jos ne ehdottavat samoja projekteja kuin ennen on ehdotettu, tällaisessa tapauksessa me emme saa sitä eh, vaikutusta, jota me toivomme. Olen samaa mieltä siinä, mitä te sanoitte kommentissanne. Sitten kysymys, joka on tullut monien parlamentin jäsenten puheessa esiin. Edustaja Krell puhui tästä kerroin vaikutuksesta, myöskin edustaja Karins tietyllä tavalla. Minä haluaisin käsitellä tätä kysymystä markkinoiden tehokkuuden näkökulmasta. Kun puhutaan tästä 15 kertoimesta, me emme puhu yhdestä tietystä luvusta, me puhumme kahdesta eri luvusta tässä. Kolmen kertoimesta kaikille, mikä liittyy lainoihin ja rahoitukseen, ja viiden kerroin vaikutuksesta kaiken yksityisen sektorin panoksen ja pääoman suhteen. Eli nämä kerroin, vaikutukset ovat erilaisia. Puhun kahdesta eri asiasta tässä. Jos kuvitellaan, että meillä on projekti, johon laitetaan yksi euro julkista rahoitusta, ja minä voin vakuuttaa ihmiset, koska tämä projekti on tärkeä myöskin yksityiselle sektorille. Se on tehokas ja markkinoilla etsitään tällaista tutkimus- ja innovaatio projektia, niin markkinoilla todetaan, että tämän yhden euron päälle minä investoinkin viisi euroa pääomaa. Ja me voimme sitten vivuttaa EIPn kanssa tätä yksi plus viittä euroa viiden kertoimella. Eli tämän vuoksi me puhumme viisi plus kolme kertoimesta. Pahoittelen, jos tämä nyt on liian tekninen asia, mutta usein kun ihmiset puhuvat 15 eh, kerroinvaikutteesta, he kuvittelevat 15 eh, kerroinvaikutteesta lainojen osalta ja velan osalta, mutta tässä me puhumme äm, ehm, lainoista ja pääomasta. Minun kokemukseni on erittäin hyvä, kun tarkastelemme riskinhallinta rahoituslaitoksia on havaittu, että jos on miljardi Euroopan unionilta, miljardi investointipankilta, voidaan saada vaikkapa 13 miljardia lainoina. Samanlainen kokemus investointipakettiin on liittynyt. Meillä oli kahdeksan miljardia julkista rahaa ja uskoakseni neljä miljardia, toivottavasti nyt erehdys, sillä puhun ulkomuistista jäsenmaiden rahaa. Ja tämä on 22 miljardiin vivutettu. Eli tämä oli yksityistä pääomaa ja sen vivuttamista. Pahoittelen, tämä on monimutkainen vastaus, mutta on tärkeää teille tämä kertoa. Uskoakseni kertoimet ovat sellaisia, että niitä voidaan aina kritisoida, mutta halusin nyt vain teknisesti tarjota vastauksen. Edustaja Karins haluaa sanoa tähän jotakin ilmeisesti, olkaa hyvä. Kyllä tämä kuulostaa järkevältä rahoitusselitykseltä, mutta kysyn siitä, miksi yksityinen rahoitus tulisi pääomana sellaisen hakeseen, joka ei tuota mitään. Miksi he näin tekisivät? Jos ne näin tekisivät, tekisivät ymmärrän kyllä minkälainen vipuvaikutus sillä olisi, mutta ei kukaan lähde rahoittamaan sellaisen hankkeeseen, joka ei tuota mitään. I, I, I'm really sorry. I, I... Anteeksi puheenjohtaja, tämä on ensimmäinen kerta oli täällä. Nyt toimin näin, pahoittelen kovasti. Jos kollegat haluavat keskustella komission jäsenen kanssa, niin sallin sen, sillä me nyt avasimme keskustelun. Anteeksi puheenjohtaja, pahoittelen, sillä minä edustaja Karinsin ilmeen ja oli pakko nyt antaa hänelle mahdollisuus. Teidän kysymyksenne on samalla linjoilla minun ajattelutapani kanssa. Kyseessä on se, että jos me haluamme, että investointisuunnitelma toimii, vastaus tähän kysymykseenne perustuu näihin tämän tyyppisiin projekteihin. Ei yksityinen sektori halua investoida sellaisiin projekteihin, joiden tuotto on matala. Eli meidän tapauksessamme tutkimus- ja innovointi, investoinnit, meidän täytyy toimia näillä aloilla. Sillä on aloja, joilla yksityiset investoijat eivät toimi. Tämä on siis hyvin tärkeää. Sitten edustaja Toijar, te hyvin tärkeän kysymyksen esititte tutkimusrahastoihin, rakennerahastoihin liittyen, liittyen siihen, kuinka me voimme saada kaiken tämän toteutumaan. Te olette oikeassa. Kyseessä on poliittinen tahto, mutta kyseessä on myöskin se, että luodaan kimmokkeita alhaalta ylöspäin kaikissa palveluissa. Se, mitä olen tekemässä tällä hetkellä, on seuraava. Meillä on minun kabinetissani tiimi ja komissionisen Kretun kabinetissa tiimi, joka luonnostelee sitä, kuinka saamme tämän toteutumaan. Meidän täytyy olla tässä hyvin selväsanaisia. Toivottavasti voin pian palata parlamenttiin raportoimaan asiasta teille ja sen toteutumisesta. Sitten Enkelon Bulonia esitti kysymyksen anteeksi, edustaja Henkel Boloniasta. Minun täytyy palata tähän asiaan. Kyseessä on, kuten tiedätte, äh, hallitusten välinen asia. Tämä on EU-28 ulkopuolellekin ulottuva asia, mutta nykyinen käsitys on se, että jos onnistumme tässä, niin se tulee todellakin toteuttaa, mutta pahoittelen, että minulla ei ole vielä täydellistä vastausta asiaan. Palaan, palaan tähän vielä paremman vastauksen kanssa. Sitten edustaja Mankaa, edustaja Ernst tiedustelivat sitä, kuinka me voimme vähentää esteitä. Yksi tärkeä asia investointisuunnitelmassa on se, että huomaamme, että kyseessä ei ole vain investointi, vaan myöskin se, kuinka luemme, luomme toimintaolosuhteet maissa niin, että siellä voidaan laskea esteitä yritysten toiminnalle ja helpottaa sitä. Olet aivan oikeassa, voidaan välillä tutkimukseen, tieteeseen, innovointiin ja investoida kuinka paljon halutaan tahansa, mutta jos maassa ei ole markkinoita olemassa eikä joustavuutta, niin sitten äh, hyödykemarkkinoilla ja työmarkkinoilla on ongelmia, sillä yrityksillä on vielä esteitä toiminnassa ja jos esteitä on, ne eivät investoi. Olen siis täysin samaa mieltä teidän kanssanne tässä. Ja tässä olivatkin uskoakseni minun vastaukseni. Nyt ellen vastannut johonkin tärkeään kysymykseen, pyytäisin, että lähetätte sähköpostia minulle vastaan sitten vielä täsmällisemmin kirjallisesti, jos jokin meni minulta nyt ohi. Voitte myös. Kaikki ovat ilmeisesti tyytyväisiä. Un, un punto a, la señora eh, Castillo. Vielä yksi asia Castillolle, kun hän toteaa, että meidän täytyy olla tässä tarkkoina, että investoimme, että tästä suunnitelmasta tulee sellainen, että se lisää horisontti 2020 kapasiteettia, ei päinvastoin, niin hän on oikeassa ja teen kaiken, jotta näin todella tulee käymään. Kiitos. Eh, Mr. Commissioner, for our first... Kiitoksia, hyvä komissaari, tästä ensimmäisestä erittäin syvällisestä näkemysten vaihdosta. Myös kuulemistilaisuus oli sellainen, tämä nyt oli jo toinen tapaaminen. Kiitoksia teille. Thank you very much. Thanks a lot. Uh, dear colleagues, let me say. Hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on kohta 11. Markkinoiden vakauden takaavan reservin perustaminen ja toiminta unionin kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamiseksi unionissa ja direktiivin se ja se muuttaminen. Tätä on lykätty kello neljään iltapäivällä. Iltapäivä alkaa kello kolmelta. Vihreä kasvu, mahdollisuudet pk-yrityksille. Hyvät ystävät, hetki, hetki. Aloitamme kello kolmelta pk-yritysten vihreät mahdollisuudet. Sitten kello neljältä Tajani mietintö. Ja viideltä Energiaperuskirjan pääsihteeri esittelee meille vuoden 2015 kansainvälisen energiaperuskirjan suunnittelun. Siinä kaikki tältä päivältä. Nyt on oikein pitkä lounastauko. Kiitoksia. I have to go to office and then yeah. I can uh, I basically say that I have the names of the ministers and also Alina said yeah. me a few. That's all.